Nyt lähdemme keskustelemaan neuvoston ja komission julkilausumista aiheena Pittsburghin G20-huippukokous, joka järjestetään syyskuun 24. ja 25. päivä. Arvoisat naiset ja herrat, ensin neuvoston puolesta Cecilia Malmström, arvoisa ministeri, olkaapas hyvä. Tack så mycket. Kiitoksia kovasti herra puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, komission jäsen Almun ja minulla on suuri ilo olla täällä tänään ja edustaa puheenjohtajavaltio Ruotsia. Puheenjohtajavaltio on yhdessä komission kanssa esittelemässä EUta Pittsburghin kokouksessa 24. syyskuuta. Me puhumme epävirallisesti myös tästä huomenna Brysselissä neuvoston puitteissa ja mietimme yhteistä kantaa EUn puolesta. Kuten kaikki tiedätte, maailman rahoituskriisi on vaatinut maailman mittaluokan toimenpiteitä. Ensinnäkin nopeita, voimaperäisiä rahatoimia, jotta rahoitussektori voidaan tukea ja reaalitaloutta myös. Toiseksi yhteensovittamista kaikissa panoksissa ja täytyy kehittää myös G20 roolia yhteensovittajana Tähän liittyy myös rahoitusmarkkinoiden sääntely yhtenä toimenpiteenä. Ne raha- ja rahoituspoliittiset toimenpiteet, joihin ryhdyttiin nopeasti, olivat välttämättömiä, jotta päästäisiin pahimmasta yli. Laaja tuki EUn taloudelle tänä ja ensi vuonna on 5 prosenttia BKTLstä. Keskuspankit ovat myös vastanneet kriisiin pitäneen, pitämällä korkotaso lähellä nolla. nollaa. Me olemme nyt saaneet toimenpiteitä, joiden myötä pahin on takana, noin akuutisti ottaen, mutta taloudellinen tilanne edelleen on epävakaa. Ja on olemassa riski, että se pahenee. Me olemme tietoisia siitä, että kasvava työttömyys on erittäin hallitseva kysymys ylipäätään. Tilanne on siis edelleen epävarma, mutta se olisi voinut olla huonompikin. Yhteensovittaminen ja yhteistyö kansainvälisellä tasolla ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan varmistaa laaja elvytys ja niin, että voidaan päästä pitkäaikaiselle ja kestävälle kasvulle, joka antaa vakaan perustan taloudelle. G20 on ollut ja on oleva keskeisessä osassa näiltä osin. G20 tekee yhteistyötä myös kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, IMFn ja Maailmanpankin kanssa muun muassa. Näin voidaan taata, että meillä on riittävästi resursseja hyvää toimintaa varten niiden organisaatioissa. Näin voidaan taloudellista kasvua tukea ja taata vakaus rahoitusmarkkinoilla kautta maailmaan. Täsmällisemmin G20 on johtanut seuraaviin tärkeisiin tuloksiin tähän mennessä. Ensinnäkin meillä on yhteinen käsitys ongelmista, joissa taloutemme on. Ei se välttämättä vaikuta suurelta edistysaskeleelta, mutta yhteinen käsitys rahoitusmarkkinoista ja todellisista taloudellisista ongelmista kriisin takana ovat edellytys sille, että voimme ryhtyä tuloksellisiin toimiin. Toiseksi olemme saaneet aikaan edistystä myös neuvoston toimin, kuten Lontoossakin jo sovittiin keväällä esimerkiksi annetaan elvytystä taloudelle, vahvistetaan yhteistyötä valvonnassa ja sääntelyssä rahoitusmarkkinoilla. Lisäksi me olemme taanneet sen, että kansainvälinen valuuttarahasto saa riittävästi voimavaraa, jotta se voi vastata kysyntään laimin osalta ja näin kansainväliset rahoituslaitoksetkin saavat mahdollisuuksia valvoa maailman makrotaloudellista tilannetta ja näin hyvissä ajoin varoittaa samantyyppisistä ongelmista, jos niitä jälleen putkahtaa esille. Paljon on vielä työsarkaa jäljellä, mutta me olemme aikaisemmin saaneet aikaan edistystä ja se on viety läpi yhteensovittaen kansainvälisiin toimenpitein. Minä olen sitä mieltä, että me EU yhdessä G20 kanssa olemme saaneet aikaan paljon edistystä keskeisissä kysymyksissä, jotka ovat ratkaisevia, jotta pystytään vastaamaan strategisesti talous- ja rahoituskriisiin. Yhteinen strategia merkitsee sitä, että Eurooppa johtaa, ei niinkään seuraa keskustelua pelkästään. Ja meidän ratkaisujamme pidetään myös maailman mittakaavassa hyvinä ratkaisuina. Ja tästä syystä puheenjohtajavaltio Ruotsi haluaa että me tapaamme valtion ja hallitusten miesten kesken huomenna illalla. Näin voidaan miettiä myös tätä työtä, joka jatket, aloitettiin jo ECOFin kokouksessa Lontoossa. Näin voidaan hyvin valmistella Pittsburghin kokousta. Odotan ilolla huomista kokousta, kuten Pittsburghin kokoustakin, niin että edelleen edistys jatkuu mainitsemissani kysymyksissä, mutta myös uusilla alueilla. Yksi aihe, joita valtioministerit koko, kommentoivat, on bonusjärjestelmän merkitys rahoitusmarkkinoiden vakaudessa. Meillä on yksimielisyys siitä, valtiovarainministerin kesken, että meidän täytyy olla johtavassa asemassa, kun me vaadimme tuloksellisia sääntöjä maailman mittakaavassa, ettei bonusjärjestelmistä tule epävakauttavia tekijöitä ja bonusmaksuista täytyy olla suhteessa myös suoritukseen. Tämä on erittäin tärkeä osa myös sitä satsausta, että voidaan saada suurempaa avoimuutta aikaan, parempaa valvontaa myös rahoitusmarkkinoilla. Se on ratkaisevaa, jotta voidaan taata myös vakaus jatkossa. Financial Stability Board on myös raportoiva Pittsburghin kokouksessa näiden periaatteiden kehittämiseksi bonusjärjestelmissä. Minä toivon, että tämä raportti sisältää konkreettisia, käytännönläheisiä keinoja jotka takavat sen, että rahoituslaitokset harjoittavat tervettä ja vastuullista korvauspolitiikkaa bonusjärjestelmissään. Tämän lisäksi minä toivon, että voin päästä yksimielisyyteen siitä, että me jatkamme tätä elvyttämistä taloudessamme niin pitkälle kuin tarvitaan. Mutta on myös tärkeää, että me sitoudumme kehittämään ja luopumaan toimenpiteistä silloin, kun niitä ei tarvita. Näin saadaan tasapainoinen julkistalous silloin, kun elvytys palaa me pohdimme myös tätä exit-strategiaa niin, että yhteensovittaminen, yhteinen muotoilu ovat erittäin tärkeä osa siinä, että saadaan aikaan tasapainoinen elvytys pitkällä aikavälillä. Toinen suuri haaste liittyy työllisyyteen. Meidän täytyy tarkkaan miettiä toimenpiteitä, joita tarvitaan mutta saman aikaan meidän täytyy miettiä, mikä vaikutus on rahoitus- ja rakennepolitiikalla työllisyyteen. Olen vakuuttunut siitä, että me toistamme tarpeen torjua protektionismia ja taata oikeudenmukaiset säännöt maailmanmarkkinoilla. Tämä kysymys edellyttää yhteensovittamista myös rahoituksen valvonnassa ja sääntelyssä, mutta ehkä myös muita ylimääräisiä toimenpiteitä, joita on tehty tukiaksemme rahoitussektoria. Jatkossakin tarvitaan huomattavasti työtä kansallisella että EU-tasolla. Keskustelua varmaan käydään huomenna ja Pittsburghissa. Ja myöhemminkin tämän vuoden aikana rahoituslaitosten uudistamisen tiimoilta. Me haluamme vahvoja, riittävästi, riittävästi resursseja, poliittista vastuunkantoa ja selkeät pelisäännöt myös. Näissä kysymyksissä voimme tehdä yhteistyötä. Ne ovat yhteen kytköksissä. Ja vain näin rahoituslaitokset voivat tehdä sitä työtä, joka niille kuuluu. Lopuksi, hyvät parlamentin jäsenet, totta kai on olemassa valtava tarve poliittiseen päättäväisyyteen päästä eteenpäin keskusteluissa myös Kööpenhaminan ilmastokokouksen tiimoilta. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys meidän puheenjohtajakaudellamme. Me haluamme taata sen, että kaikilla on riittävästi kannustimia ryhtyä toimenpiteisiin ja puuttua maailman ilmaston lämpenemiseen niin, että voidaan kehittää ilmastoystävällistä kehitystä. Pittsburghin ehkä on myös edistysaskel tämän ilmastotoimenpiteiden rahoittamisessa. En voi luvata, että saavutamme kaiken haluamme näillä alueilla. Kyse on mutkikkaasta kysymyksestä, mutta lupaan, että puheenjohtajavaltio vastuullisesti aikoo ainakin esitellä EU-kantoja. Siinä hengessä odotan mielenkiintoista keskustelua huomenna hallitusten ja valtioiden päämiesten kanssa ja vastata niihin kysymyksiin, joita maailma meille asettanut myös Pittsburghin osalta. Kiitoksia herra parlamentin puhemies ja odotan mielenkiinnolla jäsenten kysymyksiä. Thank you, madam. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission edustaja, arvosa komission jäsen Joakim Almunia. Olkaa hyvä señor presidente señora ministra malmström Kiitos puhemies. Ministeri Malmström, arvoisat jäsenet. Minulla on ilo olla puhumassa uuden parlamentin edessä ja alkuun haluan onnitella teitä teidän valinnastanne tai palustanne parlamenttiin. Minä koen myöskin tämän jaetun vastuuntunteen, joka meillä nyt on edessämme. Se on koko sukupolvemme haaste, miten me kohtaamme tämän syvän talous- ja rahoituskriisin niin, että saamme palautetuksi kansalaisten luottamuksen ja vakauden. Tarjoamme heille heidän ansaitsemansa mahdollisuudet ja samanaikaisesti säilytämme myös sosiaalisen yhtenäisyyden. Pittsburghin Pittsburghin ensi viikon kokouksen aihelista on kyllä sellainen, joka liittyy myös näihin haasteisiin hyvin läheisesti. Jotkut aiheet, joita käsitellään Pittsburghissa, varmasti palaavat myös tämän parlamentin käsittelyyn sen toimikauden aikana. Luonnollisesti parlamentti on itsenäinen ja päättää itse äh, aiheistansa, mutta varmasti näitä aihealueita käsitellään myös täällä myöhemmässä vaiheessa. G20-huippukokous on nyt yksi kokous pitkässä sarjassa huippukokouksia viime vuosina. Ja se totta kai nyt käsittelee tätä ennen kuulumatonta kriisiä, jonka nyt olemme kohdanneet. Marraskuussa viime vuonna ja Lontoon kokous keväällä on oikeastaan ennakointia nyt tälle ja voimme havaita, kuinka tärkeä rooli G20 on ollut siinä, että on pyritty löytämään ratkaisuja maailmanlaajuisesti tähän kriisiin. Ajatus on saada aikaiseksi koordinoitua toimintaa. G20 on ollut keskeisessä roolissa siinä, että on voitu ennaltaehkäistä vielä vaikeampi kriisi. Ja toivottavasti voimme myös toimia niin, että jatkossa äh, epätasapaino ja epävakaus voitaisiin ehkäistä, joka nyt on johtanut tähän tilanteeseen. Euroopan unionilla on ollut hyvin dynaaminen, keskeinen rooli siinä, että G20 on saanut uutta henkeä, uutta puhtia työhönsä. Sehän on ollut oikeastaan äh, EUn aloitteen varassa toimiva kehitys. Sarkozy, presidentti Sarkozy on ollut tässä keskeinen hahmo. Sillä on ollut hyvin kunnianhimoiset tavoitteet. Se on tehnyt paljon alustavaa työtä huippukokousten alla, ei pelkästään periaatteellisella tasolla, vaan myös, myös käytännön tasolla. Euroopan unionin toimielimet äh, ovat syystäkin varsin tyytyväisiä siihen yhteistyöhön, mitä on voitu tehdä eri toimijoiden välillä G20, eri jäsenvaltioiden välillä, niiden välillä, jotka ovat mukana G20 jäseninä. Ja luonnollisesti myös puheenjohtajavaltio ja komissio ovat tässä työssä mukana. Me edustamme yhteisiä kantoja, koko EUn kantaa, jotka, kantoja, jotka jäsenvaltiot ovat yhdessä hyväksyneet. Viime marraskuussa oli huippukokous, joka käsitteli nimenomaan näitä talouskysymyksiä, koska G20 hän ovat koolla maailman suurimmat kauppavahdit, teollisuusvaltiot, jotka muodostavat yli 90 prosenttia maailman BKTstä. Viime syksynä havaitsimme, kuinka lainahanat sulkeutuivat ja sitten tästä järkytyksestä, shokista markkinoilla syntyi valtava kriisi ja luonnollisesti sitten tämä kriisi vain paheni äh, vuoden edetessä. Washingtonin kokouksen jälkeen komissio esitteli elvytyspaketin, joka sitten otettiin käyttöön ja tätä kautta saimme edistetyksi tiettyjä hyvin pitkälle meneviä politiikkoja niin, että voimme edistää äh, kysyntää. Saamme myös hallitukselle ja parlamenteille välineitä käyttöön, jolla ne voivat puolestaan edistää kansallista kysyntää ja voivat tarjota verotuksellisia kannustimia. Ja myöskin automaattiset vakauttajat on otettu käyttöön, jotka ovat olleet äärimmäisen tärkeitä nimenomaan hyvinvointijärjestelmien ja verotusjärjestelmien kannalta. Nämä ovat auttaneet eh, lisäämään kysyntää, ne ovat eh, olleet kasvattamassa BKTtä eh, takaisin entisiin lukuihin ja hallitus on voinut hyväksyä hyvin laajakantoisia kannustinpaketteja ja nämä automaattiset vakauttajat toki ovat pienempiä kansallisella tasolla kuin Euroopassa, mutta ne ovat kuitenkin saaneet samanlaisia vaikutuksia myös Atlantin toisella puolella. Myös muut G20-maat ovat hyväksyneet verotuskannustimia. On korostettu tarvetta ottaa käyttöön nopeutetulla aikataululla nämä välineet. Ja huippukokous julisti, että jos tarpeen, niin voidaan turvautua myös lisätoimiin näiden kannustimien lisäksi. Keskuspankit niin ikään ovat hyväksyneet omia kannustavia toimiaan. Tämä on rohkaissut rahoituslaitoksia ja pankkeja ja tätä kautta sitten tämä talouden vapaa pudotus on saatu pysäytetyksi. Nyt tänä syksynä oikeastaan olemme nähneet ensimmäiset merkit vakautumisesta. Niin kuin havaitsette talousennusteista, joita olen voinut esitellä teille jo kaksi päivää sitten Brysselissä, niin ensimmäistä kertaa nämä ennusteet eh, eivät joutuneet sitten alennusten kouriin, emme joutuneet niitä alentamaan enää entisestään. Ja tämä oli ensimmäinen kerta nyt tässä kriisissä. Eli voimme havaita, että nyt talous alkaa pysyä jo pinnalla omillaan tämän, tämän paketin, kannustin elvytyspaketin takia. Toki vielä on vaaroja olemassa, kun otamme huomioon muun muassa hyvin huolestuttavat työllisyysluvut. Yksi niistä viesteistä, joita G20 talousministerit Lontoossa äh, kokoontuessaan päättivät, on, on se, että kun nyt valmistaudumme Pittsburghiin, niin ylläpidetään näitä tukitoimia – niin, että voidaan myös hyväksyä jonkinlainen koordinoitu exit-strategia, miten tästä kriisistä päästään ulos. Washingtonin ja Lontoon kokoukset olivat niin ikään keskeisiä, koska siellä hyväksyttiin maailmanlaajuinen valvontajärjestelmä rahoituslaitosten suhteen. Tässä on kyseessä aika lailla radikaali muutos. Oikeastaan kolme vuosikymmentä on valinnut jonkinlainen vapauttamisen ja deregulaation ilmapiiri ja nyt on otettu hieman suuntaa toiseen vastakkaiseen suuntaan. G20 on ollut vastuussa siitä, että on sovittu agendasta sen suhteen, miten tämä sääntelyn korjausliike tehdään. Rahoituslaitoksethan ovat pitkälti voineet päästä ikään kuin valvonnan ohitse meidän täytyy suhtautua tähän entistä tiukemmin niin, että voimme päästä irti kansallisten valvontajärjestelmien heikkouksista. Mehän elämme globaaleilla markkinoilla, meillä on rahoituslaitoksia, jotka tekevät töitä rajat ylittävästi rahoitusmarkkinoilla ja huhtikuussa Lontoossa tehtiin paljon työtä, jotta saatiin aikaiseksi edistystä nimenomaan tämän uudistusagendan täytäntöönpanemiseksi. Mitä tulee kirjanpitojärjestelmiin, tilinpitoon, järjestelmiin ja kysymyksiin ja siihen, että ei sallita minkälaisia veroparatiiseja, miten suhtaudutaan hedge-rahastoihin, riskirahastoihin, miten derivatiiveja kohdellaan verotuksellisesti. Vaaditaan myös itsehillintää ja tiettyjä rajoituksia, kun ajatellaan bonusjärjestelmiä. Lontoossa päästiin kyllä äh, hyvin tuloksiin, kun ajatellaan tätä uudistuspakettia. Lontoossa kävi aivan selväksi, että on tarve, tarpeen koordinoida näitä tehtäviä äh, kansainvälisesti ja G20-sopimuksia on myös koordinoidusti täytäntöönpantava. Tätä työtä me nyt olemme tehneet viimeisen vuoden ajan. Jotkut äh, ratkaisut on jo hyväksytty täällä parlamentissakin osasta. Vielä keskustellaan neuvostossa ja, ja komissiossa. Komissiolla on nyt tarkoitus hyväksyä myös lisäehdotuksia jo heti ensi viikolla ja Pittsburghin jälkeen. Tarkoitus on saada aikaiseksi Euro, e- Eurooppa-neuvosto, joka käsittelisi tai neuvoston kokous, joka käsittelisi vakauskysymyksiä. Meillä on La ehdotukset. Olemme huomioineet komissiossa nämä ehdotukset täysin. Presidentti Obama myös on tällä viikolla vakuuttanut, että hänen toimikaudellaan yksi prioriteeteista on nimenomaan vakauttaminen sieltähän oikeastaan kriisi jo alkoi ja siellä sitä hauduteltiin ennen kuin se levisi muualle haasteet ovat äärimmäisen kunnianhimoiset. Tarvitaan äh, yhteistyötä, sääntelyä ja yhteistyön on ulotuttava myös Atlantin toiselle puolelle. Meidän täytyy jatkossa pystyä toimimaan niin, että erilainen keinottelu saadaan pois markkinoilta. Pittsburghissa täytäntöönpanoa on vielä tehostettava siellä on välitettävä hyvin selkeä poliittinen viesti. Poliittiset johtajat ja jäsenvaltiot ja toimielimet eh, ja Euroopan unioni joutuvat nyt osoittamaan vakaumuksellisuutta sen suhteen, että ne sitoutuvat siihen, että keinottelu kitketään pois ja toteutetaan tätä yhteistä suunnitelmaa me emme voi nyt palata siihen business as, usual meininkiin, joka vallitsi ennen tätä kriisiä, vaan tarvitaan uudistuksia. Vaaditaan sääntöjä, jotka todellakin ovat sellaiset, että niitä on noudatettava kaikissa rahoituslaitoksissa. Muutoin riskinä on se, että tämä kriisi siirtyy myös reaalitalouteen maailmanlaajuisesti. Meidän on oltava yhtenäisiä myös EU-ssa. Nämä aiheet ovat siis G20-huippukokouksessa prioriteetteina esityslistalla. Ministeri Malmström viittasi juuri näihin aiheisiin. Vielä voisin lisätä sen, että Lontoossa päästiin eteenpäin hyvin tärkeässä asiassa. nimenomaan rahoituslaitosten avoimuudessa ja IMFn kansainvälisen valuuttarahaston avoimuudessa Sieltä annetaan nyt 500 miljardia lisälainaa ja se on saanut 750 miljardia lisävaltuutuksia lainanannolle. Tämä on, on sovittu ja kaikki rahaston jäsenet ovat sitoutuneet tähän suunnitelmaan, tähän rahoitukseen. Lisäksi sovittiin, että IMFn luototusmahdollisuuksia lisätään niin, että se voi lainanantoaan, erityislainojaan lisätä köyhimmille maille. Kuuden kuukauden aikana on saatu aikaiseksi paljon edistystä, paljon enemmän edistystä kuin aiempina vuosina. Euroopan unioni niin ikään on sopinut siitä, että me olemme mukana tässä rahaston lisäyksessä sovitulla tavalla – Ja se normaali rahoitushan on 120 miljardia, joka nyt on, on siis sovittu, että nämä uudet tavoitteet tulevat rahoitetuksi asianmukaisella tavalla. Eri maiden edustusta ja kansallisten laitosten edustusta on myös sovittu tarkasteltavan uudemman kerran. Tietyt maat haluaisivat kansainvälisissä järjestöissä paremman edustuksen. EU e tukee näitä pyrkimyksiä, mutta toki vaaditaan vielä käytännön sopimukset siitä, miten tämä toteutetaan. Komissio ei tietenkään ole sellaisessa virallisessa asemassa kuin puheenjohtajavaltio, mutta toki tämä kaikki on, on yhdessä linjassa sen suhteen, mitä parlamentti on asiasta ilmaissut. Eli meillä pitäisi olla vakaampi, yhtenäisempi edustus eu tasolla niin, että että meillä näkyisi tämä yhtenäisyys myös esityslistalla. Pittsburghissa käsitellään myös ilmastokysymyksiä, kauppaa, äh, mahdollista protektionismia, joka ilmenee ja miten siihen suhtaudutaan, äh, heikompia maita, miten ne selviytyvät tästä kriisistä. Ilmastokysymyksistä, niin kuin tiedätte, komissio viime viikolla hyväksyi tiedonannon ja vielä lopuksi sallinatte tehdä yhteenvedon sanomalla, että on ilmaistu selkeä tahto viimeisimmässä G20-kokouksessa, tämä varmasti vahvistetaan Pittsburghissa, että me tarvitsemme uutta vakaata pohjaa uudenlaiselle kestävälle kehitykselle ja kasvulle. Eli nyt on aloitettava vakavasti suunnitella exit-strategiaa, miten tästä kriisistä päästään ulos. Toki sen aika ei vielä ole, mutta se on oltava valmiina, kun, kun se hetki koittaa. Meidän täytyy päästä tästä äh, kriisistä ulos kestävällä tavalla ja tätä kautta me näe, saamme myös uudenlaista perspektiiviä pitkällä aikavälillä kestävään kehitykseen ja se on ainut tapa varmistaa se, että saamme vakaan, terveen rahoitusjärjestelmän talouteemme. Dziękuję panu komisarzowi za... E, Sydämelliset kiitokset, arvoisa komission jäsen, tästä alustuksesta. G20-huippukokoukseen liittyen. Seuraavaksi ryhmien puolesta ensimmäiset puheenvuorot. Kansanpuolueen ryhmän puolesta puheenvuoron saa kollega Wortman Kohl. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri Malmström, Malmström ja komissari Almunia. Me olemme kohdanneet maailmanlaajuisen kriisin ja tästäpä syystä meidän täytyy löytää myöskin globaalit sitovat säännöt. Ja tätä, tästäpä syystä Pittsburghin huippukokous on niin tärkeä. Tietenkin unionin täytyy toimia jatkuvasti. Meidän täytyy löytää tasapaino vastuun ja vapauden välille. Siihenhän perustuu meidän markkinatalous, joka on myöskin kirjattu EPPn perusperiaatteisiin. Pittsburghin huippukokous on erittäin tärkeä. Kyse ei ole vain ja ainoastaan visiosta, niin kuin tekin sanoitte. Nyt meidän täytyy löytää ratkaisuja, rakenteellisia muutoksia riskinhallinnassa, avoimuutta, parempia valvontasääntöjä on löydettävä ja komission jäsen Almunia totesitte, että tässä puututaan myöskin hedge-rahastoihin, mutta mitä te aiotte saada G20-huippukokouksen aikana aikaiseksi tällä saralla? Myös Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston rooli on keskeinen. Te mainitsitte molemmat ja te sanoitte, että meidän täytyy löytää hyvin varhaisessa vaiheessa koordinoitu exit-strategia, muutoin ajaudumme uusiin ongelmiin. Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että me puutumme myöskin tähän vääristyneeseen bonusjärjestelmään. Meidän täytyy palkita vain hyvistä tuloksista, ei päinvastoin. Oikeutetusti on kritisoitu tätä aspektia ja tästäpä syystä meidän täytyy osoittaa, että me paneudumme tähän aiheeseen. Vain ja ainoastaan sitovin lupauksin Pittsburghista tulee menestyksekäs huippukokous, mutta meidän täytyy katsoa myöskin ilmastonmuutoskysymyksiä, ei ainoastaan rahoituslaitosasioita. Kööpenhaminan kokous on tulossa. Meidän täytyy puuttua protektionismiin, koska se vaikuttaa suuressa määrin myöskin työllisyystilanteeseen. Ja meidän täytyy toimia Euroopassa edelläkävijänä ja tästäpä syystä on erittäin tärkeää, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot puhaltavat yhteen hiileen. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset, kollega Wortman Kool. Pyytäisin, että pidätte kiinni teille myönnetyistä puheajoista. Seuraavaksi SD-puolue ryhmän puolesta kollega Bulman. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvä puhemies, hyvä komissaari, tärkein viesti heti alkuun. Kun katsotaan tämänhetkistä taloudellista tilannetta, niin me emme missään nimessä voi hyväksyä status quota. Elvyttäminen tapahtuu, hita, hidas, tapahtuu hitaasti, työttömyysluvut pahenevat myös Euroopassa. Ja tästäpä syystä tarvitsemme rohkeita päätöksiä. Se on tärkein viesti Pittsburghia silmällä pitäen. Arvoisa Almunia, te piditte hyvin piristävä puheen. Toivottavasti se toteutuu myöskin käytännössä. On hyvä aloittaa bonusjärjestelmästä, mutta se ei riitä. Kun katsotaan kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, siellä keinotellaan väärin perustein, saa, tehdään paljon rahaa. Toiset taas haluavat panostaa hyvin työpaikkoihin, hyviin tuotteisiin, jotta yritykset voivat toimia pitkällä aikavälillä. Siellä on tehtävä työtä. Me tiedämme, että riskinoton kautta voidaan saavuttaa hyviä tuloksia, mutta jonkinlaista sääntelyä kuitenkin tarvitaan, joten meidän täytyy puuttua näihin offshore-tyyppisiin järjestelyihin, jotka toimivat ilman minkäänlaista valvontaa ja järjestystä. Me tiedämme, että me tarvitsemme pitkällä aikavälillä vakaata sijoitustoimintaa harjoittavia toimijoita. Me tarvitsemme vahvan, parannetun koordinoinnin myöskin eurooppalaisella saralla, kun puhumme taloudellista toiminnasta. Tietenkin exit-strategia on erittäin tärkeä asia, mutta tällä hetkellä keskeisin kysymys on se, että millä tavalla voimme vakaasti tukea suhda, suhdannetta ja millä tavalla talouspolitiikkaa voimme vielä paremmin koordinoida. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja nyt liberaalien puolesta rouva Gula, olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Me arvostamme kovasti kaikkia ponnisteluja, joita, joita mainitsitte todellakin aika pitkällä menty ja me haluamme lisää, mutta ennen kaikkea konkreettia joissakin kysymyksissä 2020 sitoumuksissa haluan kiinnittää huomiota tähän valtavaan eroon, joka on ajatellen lukuja, jotka ovat aika rohkaisevia rahoituspuolella ja toisaalta kammottavia lukuja työttömyyden osalta Euroopassa. Jos no näin pitkä työttömyys tulee, meille tulee varmasti inhimillinen tragedia. Me tarvitsemme myös kulutuksen kautta elvytystä. Liberaaliryhmä emme usko japanilaiseen malliin, tähän pikkukasvuun muutaman vuoden ajan. Ruotsi, rouva puheenjohtaja, on kokenut tämän. Ja me voimme kokea oppia teidän kokemuksistanne. Pari seikkaa ensinnäkin. Me, kansainvälistä yhteistyötä täytyy jatkaa. Me jatkamme työtä protektionismin vastustamiseksi. Vahvistetaan IMF ja muita laitoksia. Emme ole yksin ja Eurooppa tarvitsee myös tätä. Sitä viestiä viedä eteenpäin. Me tarvitsemme myös todellista valvontaa ja pankkijärjestelmän tervehdyttämistä merkittävässä määrin. Täytyy varoa 80 ilmoituksia. Totta kai siellä on tämä johtopuoli, mutta myös käytännön tason työtä on paljon. Valvonta on askel oikeaan suuntaan, mutta ei se riitä, herra Almunia. Jos haluamme eurooppalaisia yksiköitä, täytyy miettiä myös yhteisiä strategioita, miten päästä kriisistä, säilyttäen euron niin ettei alijäämä enää olisi niin suuri taakka. Lopuksi muutama sana ja kiitos muuten komission Almunia, että hän oli sen kannalla, mitä Euroopan unioni on esittänyt kansallisen laitoksen puolustaa tätä yhteisön menetelmää. Eivät siis pelkästään suuret äänet ole, suuret valtiot ole äänessä, vaan koko Euroopan unioni puolustautuu myös suhteessa itseensä. Bardzo dziękuję. Paljon kiitoksia, arvoisa Rova Gulaa. Kiitokset, että piditte kiinni puheajasta. Ja nyt vihreiden puolesta kollega Gigold. Mr. Commissioner, thank you for your speech. Eh, herra komissaari, kiitoksia puheenvuorostanne. Minulla on useitakin huolia mielessäni. Ensinnäkin parlamentin kehitysvaliokunta on laatinut päätöslauselmaehdotuksen, siteraan sitä panee huolestuneena merkille, että kriisi on jo vaatinut inhimilliset uhrinsa ja kulunsa, ja se on tuhoava äh, heikkojen ihmisten suhteen, ja se lisää työttömyyden määrää ja ehdottomassa köyhyydessä elävien määrää valtavilla määrillä. Ja myös HIVstä kärsivät ovat tässä uhan alla imeväiskuolemat lisääntyvät huomattavasti aina vuoteen 2015 asti. Valitettavasti tätä päätöslauselmaa ei hyväksytty, vaikkakin se laadittiin kaikkien parlamentin ryhmien kesken. Me katsomme, että on sääli ja häpeä, että tämä parlamentti ei voinut näin G20 alla laatia yhteistä päätöslauselmaa. Suuri kysymys on se, miten voimme rahoittaa kriisin seuraukset. Tässä äh, Saksan valtiovarainministeri yhdessä kanslerin kanssa äh, teki omat ehdotuksensa rahoitukseksi. Haluan kysyä komissaarilta ja neuv- puheenjohtajavaltion edustajalta, hyväksyttekö te tämän ehdotuksen? Sitten G20 haluaisi puuttua veroparatiisikysymykseen. kysymykseen niin että olisi tiedonvaihtoa tapauskohtaisesti. Me tiedämme, että tämä ei toimi. Kehitysvaliokunta on ehdottanut, että tällainen, olisi tällainen maakohtainen raportointivelvollisuus niin, että todellakin itse kullakin jäsenvaltiolla olisi velvollisuus raportoida asioista ja sitten olisi tiedonvaihtoa niin, että se todellakin toimisi eri maiden välillä. Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä tarvitsee avoimuutta ja läpinäkyvyyttä haluaisimme tietää teidän kantanne näihin ehdotuksiin, niin, että pääsemme kriisistä ja voimme rahoittaa sen seuraukset. Paljon kiitoksia. Minä todellakin pyydän, että pidättäydytte puheajassanne. Nyt konservatiivien ja reformistien puolesta kollega Swinburne. Kiitoksia, herra puhemies. Kiitokset näistä alustuksista, erityisesti kollega Malmströmin huomioista. Tarvitsemme selkeää koordinaatiota huippukokousta valmisteltaessa ja että voimme ottaa ne käyttöön nämä tukitoimenpiteet silloin, kun se ajankohta käy, koittaa. Miljardeja on maksettu elvytyspaketteihin ja kahdessa suurimmassa maassa niin olemme havainneet, minkälaisia ongelmia on syntynyt me tiedämme, että meillä on olemassa monimutkikaita järjestelmiä, erityisesti EU-ssa ja Yhdysvalloissa, ja niihin täytyy nyt puuttua. Meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla rahoituspalveluita voidaan koordinoida, erityisesti kun tietyt tietyissä maissa ongelmat ovat olleet suhteettoman suuria. Meidän täytyy myöskin puuttua bonusjärjestelmiin. Meidän täytyy löytää yhteinen sääntelykehys, ja oikea aikataulu, jottei tässä synny minkäänlaisia kilpailuetuasemia eri jäsenvaltioiden välille tai keinottelumahdollisuuksia. Tässä ei pitäisi kenenkään päästä hyötymään tilanteesta. Me tarvitsemme koordinoidun lähestymistavan, koska vain sitä kautta voivat kaikki tässä todellakin hyötyä sekä EU- että EUn ulkopuolella. Jos pankit todellakin tarvitsevat näin paljon pääomaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että kansalaiset joutuvat avaamaan kukkaronyöriä yhä enemmän, mutta minä en usko, että sitä kautta hyviä tuloksia voidaan saada aikaiseksi. Me tarvitsemme aina maailmanlaajuisia ratkaisumalleja, jotta pääoma on yrityksillä saatavissa sekä Euroopan unionissa että unionin rajojen ulkopuolella. Kiitoksia. Bardzo dziękuję pani za wystąpienie. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme minuutin puheenvuoroin. GUE NGLn puolesta puheenvuoron saa kollega Portas. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti herra puhemies. Portugalissa pankkien voitot tämän vuoden ensi vuosineljäksenä nousivat noin 18 prosenttia. Siis oikeastaan vain työttömyys oli korkeammissa luvuissa kuin nämä voitot. Portugali on esimerkki siitä, että lupaukset on petetty G20-kokouksen jälkeen, kun me pyrimme pääsemään eroon kriisistä uuden maailmanjärjestyksen avulla. Se ei pitänyt paikkaansa. Meillä on miljoonia uusia työttömiä Euroopan unionissa ja köyhiä on 60 miljoonaa enemmän. Ja minä haluaisin veto, vedota komission ja neuvostoon. Teidän pitää käsitellä ennen kaikkea G20 asioita, joita me tähän mennessä käsitelty. Käsitelkää tätä ajatusta uudesta sijoitus- tai transaktioverosta ja käsitelkää myös bonuksia. Paljon kiitoksia. Sitten EFDn puolesta kollega pop. Kiitoksia. Meidän täytyy luottaa kansakuntiin, kun markkinoita ruvetaan sääntelemään. Ne on annettu rahoitustemppeleiden papeille pelkästään. Yhdysvalloissa on uusi vallankumous, konservatiivinen kansan rivestä lähtevä vallankumous tätä rahoitusmarkkinaa vastaan. Me us, emme usko kansakunnissa näihin elvytyspaketteihin, koska varmakset viime kädessä kaiken maksavat Amerikassa niin kuin Euroopassakin. Euroopan hallitukset paremminkin pitäisi panna rahaa reaalitalouteen, pitäisi kantaa huolta tuotannosta, työstä ja G20-tulokset sitten nähdään myös bonusten osalta ja myös veroparatiisin osalta aikanaan interventiot saatetaan päätökseen vain siten, että kannetaan vastuuta myös tästä rahoituskuplasta. Kuinka paljon Euroopan keskuspankkikin on pannut meidän taloutemme rahoja, ja niitä on rahoitettu pelkästään rahoituskuplan rahoittamiseen. Pankkeille on annettu vaikka kuinka sata miljoonaa ja kuitenkin hyvin vähän sosiaaliseen puoleen tai työllisyyteen. Todellakin tämä kova talous pelkästään hallitsee ja määrää, muut seuraavat perässä. Tässä ollaan pelkästään pankkivallan palvelijoita ja lakejoja. Meidän täytyy Amerikan kansakuntaa seurata, se on hyvä esimerkki. Siellä on suuri vallankumouskin käynyt. Kansakunnan vallankumous. koledzy, bardzo proszę Niin, rakkaat kollegat, minä vielä kerran muistutan kaikkia siitä, että pidättäytykää puheajassa. Arvoisa Borgetsio, teillä oli vain minuutti aikaa. Jos ette pidättäydy tässä puheajossa, niin aikataulu mättää aivan täysin. Nyt puolitoista minuuttia kollega Hans-Peter Martinille, olkapas hyvä. Kiitoksia. Me tarvitsemme demokratian revoluution. Tämä on havaittavissa myöskin tässä uudesta muutoksesta, joka on ollut nähtävissä. Myös G20-huippukokous voi tuoda uudistuksen, mutta kun katsotaan tätä valvontamekanismia, miten voimme saada sellaisen aikaiseksi? Emme välttämättä tarvitse heti mitään maailmanlaajuista parlamenttia, mutta me tarvitsemme todellakin demokraattista valvontaa demokraattisesti valituin jäsenin. Haluaisin viitata erityisesti siihen seikkaan, että nämä systemaattiset riskit, niitä täytyy lähteä tarkastelemaan. Me olemme aina vain joutuneet vuodesta 1998 ongelmiin, Lehman Brothers, Hyper Real Estate ja niin poispäin. Ne ovat esimerkkejä siitä, että me tarvitsemme sellaisia ratkaisumalleja, jotka estävät tällaisten hyvin suurien ongelmien syntymisen. Niin tämä on tällainen perustavaa laatua oleva asia. Jo vuonna 1999 Tobin Text-ryhmä teki hyvää työtä ja sen suhteen on päästy eteenpäin valvontasaralla ja Euroopan unionin pitäisi edelleenkin pysyä eturintamassa tätä asiaa käsiteltäessä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia arvoisa jäsen. Seuraavaksi puheenvuoron saa Otmar Karas. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Tietoja saadaan enemmän käyttöön ja mitä tulee kriisin syihin, kyse ei ole vain sääntelyn puutteesta, vaan muistakin kysymyksistä. Ja tästäpä syystä me emme saa luopua tästä poliittisesta tahdosta ja rohkeudesta päinvastoin. Sitä tarvitaan yhä enemmän. Nyt puhumme G20-prosessista. Se on hyvä prosessi, kyllä. Me tarvitsemme parempia tai muutettuja rakenteita, arviointiperusteita, jotta saamme aikaiseksi maailmanlaajuisen talous- ja sosiaalijärjestelmän, joka huomioi myöskin oikeudenmukaisuuden periaatteen. Kolme huomiota. Kun lähdemme hakemaan tällaista demokraattisesti perusteltua prosessia, me tarvitsemme myöskin enemmän Eurooppaa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, niin se tarkoittaa sitä, että meidän vientituotteemme perustuvat perusoikeus, peruskirjan ajatukseen ja että otamme huomioon sosiaalisen markkinatalouden arvot. Ja kolmanneksi on tärkeää huomioida, että mikäli G20 ei tiettyjen asiayhteyksien suhteen pääse eteenpäin, niin silti me Euroopan unionissa teemme jotain näidenkin puutteiden korjaamiseksi. Kyllä, me tarvimme integroidun markkinavalvontajärjestelmän, johon liittyy myöskin eri pankkien johto. Me tiedämme, että bonusjärjestelmiä tarvitaan, mutta tällä hetkellä se, siihen liittyvät toimintamallit eivät ole hyviä. Eli silloin, kun bonusjärjestelmä on olemassa, niin silloin tarvitaan myöskin tällainen niin sanottu maalusjärjestelmä. Tällä hetkellä järjestelmät eivät ole riittäviä. Vuosille 2009-2010 meidän täytyy lähteä poistamaan näitä prosyklisiä vaikutteita. Tämä poliittinen tahto, sen ei saa, se ei saa ö, jäädä taka-alalle. Me tarvitsemme Pittsburghissa todellakin voimakasta tahtoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Beres, olkaapa hyvä. Kiitos puhemies, neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Vuosi Lehman Brothersin murtumisen jälkeen olemme nyt tiellä kohti G20 Pittsburghissa, joka on kriittinen etappi, jos me haluamme että kaikki ei ala taas alusta niin kuin aiemminkin ja että dynamiikka saadaan käyntiin. Neljä kommenttia. Ensinnäkin Lontoossa viime toukokuussa hallitusten valtion päämiehet hyväksyivät sen, että IMFn varoja lisätään ja tähän liittyi suuri liikkeelle pano. Pelkäänpä, että nyt sitten hallinnossa IMFssä ja sen uudistuksessa on ollut vähän vähemmän puhtia. Toiseksi täytyy valvoa myös muodin vaikutuksia. On erilaisia bonusjärjestelmiä, Pitäisi olla, olla sellainen järjestelmä, joka suosii pitkäikäisempiä sijoituksia ja karsii pois näitä lyhyitä keinottelevia sijoituksia. Nythän on Lontoon kokouksessa käynyt niin, että tämä veroparatiisi-aihe, josta kaikki puhuivat, meillä on käsissämme oikeastaan historiallinen tilaisuus, kun ajatellaan pankkien osallistumista kriisin, rahoituksen, kriisin seuraamusten rahoitukseen. Eli meidän täytyisi puhua transaktioverosta, mahdollisuudesta transaktioveroon, niin että saisimme pitkäaikaisia sijoituksia tätäkin kautta mahdollisesti helpotettua. Pankkeja on tuettu ja autottu tässä kriisissä ja olisi aivan oikeudenmukaista ja tehokasta normaalia, että ne osallistuisivat talouden rahoittamiseen. Ja viimeinen huomio, kun tutkimme työttömyystilannetta, niin G20 on olemassa kyllä aukko, koska siellä käsitellään makrotaloudellisia kysymyksiä, joilla on globaaleja vaikutuksia, mutta sitten pitäisi olla strategia, joka mahdollistaisi sen, että voimme huomioida myöskin... Wolf Klintz. Kollega Wolf Klintz, olkaa hyvä. Herr äh Herra puhemies, arvoisa kollegat, olen tyytyväinen siihen, että G20-valtiot ovat näin nopeasti reagoineet tähän maailmanlaajuiseen rahoituskriisiin. Tuli on sammutettu, palo on sammutettu, mutta silti vielä kytee tietynlaisia ongelmia. Ja me tiedämme, että kansalaiset tästä kärsivät. Me tiedämme, että monet ovat siirtyneet taas tähän jokapäiväiseen toimintaan. He eivät keskity siihen, mihin heidän pitäisi panostaa, eli tukea reaalitaloutta. Me tarvitsemme kunnollista etiikkaa, mutta sitä ei vielä ole nähtävissä. Me tarvitsemme nopeita ratkaisuja ja me toivomme, että G20-valtiot ja EU-valtiot vetävät köyttä samasta päästä. Me tarvitsemme myöskin suurempaa pääomaa rajaa silloin, kun riski kasvaa. Me tarvitsemme koordinoituja exit-strategioita ja protektionismin vastaista taistelua ja sääntely, kongruenssia, prosyklisyyttä pitää välttää ja meidän täytyy erityisesti korostaa sitä, että me pidämme kiinni tästä hyväksi osoittautuneesta sosiaalista markkinataloudesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron saa Cornelis de Jong. President. Kiitos puhemies. Tähän mennessä G20 on keskittynyt toimenpiteisiin rahoitussektorilla, mutta kaikki tuntuvat unohtamaan sen, että reaalitalous kärsii myös ahneudesta ja pakkomielteestä lyhyiden voittojen saavuttamiseksi. Minä kuunnelen kovasti PK-yrityksiä, jotka kuitenkin pyrkivät selviämään tästä. Heidän pitäisi saada luottoja. Heillä on oikeus siihen, mutta en voi mitenkään kunnioittaa millään muotoa joiden suuryritysten johtamista, jotka eivät ollenkaan ajattele tuotteita tai palveluita, joita tarjoavat, vaan haluavat vain spekuloida ja laajentua. Siksi minä vetoan G20, että se keskustelisi sitä talouden demokratisoinnimisesta. Miten voidaan taata, että yrityksen työntekijät ja muut, jotka edustavat yleistä etua, saavat riittävästi valtaa johdon valvomiseksi. EU-ssa meidän täytyy vielä uudelleen miettiä myös e- Euroopan yrityksen ohjesääntöä. Meidän täytyy vahvistaa, ettei osakkeenomistajat ja johto voi pelkästään pitäytyä spekulatiivisiin strategioihin, vaan täytyy miettiä myös yritysten ja totta kai työntekijöiden pitkäaikaista etua. E, Sydämelliset kiitokset seuraavana kollega Morvai. The majority of uh, Europeans are... Enemmistö eurooppalaisista ei ole pankkireja tai yritysjohtajia, vaan pienviljelijöitä, pienyrittäjiä ja valtion työntekijöitä. Enemmistö eurooppalaisista on kurkkamyöten täynnä tätä vanhaa järjestelmää, missä globaalit suuryritykset ja pankit hallitsevat maailmaa. He tarvitsevat ja he haluavat perusteellista uutta paradigmaa, jossa tarvitaan muutosta maapalloistumisesta paikallistumiseen, ettei pelkästään ajatella vain voittoa päätöksenteon keskiössä, vaan täytyy miettiä yhteisöjä päätöksenteon pohjana. Se, että ei pelkästään ajatella vapaa-kaupan, vapaan kaupan perustuvaan maataloutta, vaan me tarvitsemme pientiloja. Älkää pettäkö lupauksia G80, älkää unohtako Euroopan enemmistön ääntä. Dziękuję pani bardzo. Kiitos. Seuraavana puheenvuoron saa Venä Langen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat kollegat. Ketä, kuka sääntelee ketä ja millä tavalla. Se tulee olemaan keskeisin G20 kiistakapula. Jos päästään yhteisymmärrykseen siitä, ettei rahoitusmarkkinoiden kehitys saa olla enää tällaista hillitöntä, niin me tiedämme, että tästä tulee hyvin kiistanalainen kysymys. Tietenkin ratingjärjestelyistä ja pääomakysymyksistä voidaan päästä yhteisymmärrykseen, ehkäpä myöskin derivaatoista ja niiden hyväksymisestä, mutta sitten kun kyse on epäreilusta kilpailusta, veroista, bonuksista, niistä kaikista tullaan vääntämään kättä ja erilaisten verojen käyttöönotosta. Mutta meillä eurooppalaisilla on tietynlainen vastuu, riippumatta siitä, mitä G20-huippukokouksessa saadaan aikaiseksi. Meillä on omat läksyt tehtävänä, ja minä uskon, että komissio on tällä saralla ihan oikeita päätöksiä tehnyt. Eli että komissio ei pidättäydy vain ainoastaan G20 suuntaviivoissa. Kukaan toimija, yksikään tuote tai yksikään markkina-alue ei saa toimia ilman minkäänlaista valvontaa. Mutta mitä tulee taloudelliseen elvyttämiseen, siitäkin tullaan puhumaan. Ja ei missään nimessä saa käydä niin, että jatkamme vain niin kuin ennenkin, eli että maailman eri kolkkien välillä on olemassa suuria eroja juuri Yhdysvaltojen ja muiden suurten talousmahtien hyväksi. Meidän täytyy päästä eroon nälästä ja köyhyydestä ja tätä varten G20 huippukokouksen on annettava uusia impulseja. Ja haluaisin ottaa esille seikan, johon viittasi vain komission jäsen Almunia. Euroopassa on tarvetta toimia siten, että me pidämme kiinni kasvuja vakautuspaketista. Vain ja ainoastaan sen avulla Eurooppa on pysynyt toimintakykyisenä ja sen pitäisi olla jatkossakin eurooppalainen tavoite. Eli me tarvitsemme nopean exit-strategian, jotta tästä hillittömästä lainanottokierteestä päästään eroon ja että saamme aikaiseksi todella, todellista vakautta ja kasvua. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Skikluna. Wieħed mis l-iktar popolari għan inqas fl fuq is-summit tal-G20 huwa dubju. Kiitoksia. Ennen kaikkea meidän täytyy keskustella Pittsburghin kokouksessa bonuksista. Se ei ole mikään suosittu aihe, mutta täytyy nyt ymmärtää, että ongelma on paljon mutkikaampi kuin miltä ensisilmäykseltä näyttää. Meidän täytyy myös todeta, että jos rahoitusjärjestelmä on vaarassa, tämän vuoksi täytyy niihin puuttua. Mutta meidän täytyy myös lisätä tähän, että on selvää epätasapainoa olemassa taloudessa ollut, joka on johtanut kriisiin meillä on myös muita sisäisiä epätasapainoa luovia tekijöitä ollut. Meidän täytyy jatkaa työtä, jota on jo käynnistetty. Se vie totta kai aikaa ennen kuin tuloksia saadaan. Ehkä vasta vuoden kahden päästä voidaan nähdä, mitä muutoksia tapahtuu BKTLssä. Siksi kun tarkastellaan jo tehtyä työtä, niin elvytyspaketti edellyttää myös jatkotoimia. Vasta sitten, kun nähdään myönteisiä muutoksia aikaa, voidaan sitä luopua. Komission täytyy varmistaa puolestaan, että se on johdonmukainen toimissaan niin, että puututaan alijäämään siihen asti, kun sitä päästään eroon. Kiitoksia. Muistutan teitä uudemman kerran tiukasta aikataulusta. Kollega Triantafilides, olkapa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. G20 huippukokouksen keskeisin esityslista kohta liittynee bonusjärjestelmään, mutta nyt ei puututa varsinaisiin ongelmiin. Me siis lähdemme siellä käsittelemään vain tällaisia pinnallisia kysymyksiä, mutta meidän pitäisi tavoitella yhtenäistä tavoitetta, eli että saadaan valvontaa ja muutosta aikaiseksi. Meidän täytyy keskustella yhdessä kasvavista työttömyysluvuista ja kasvavista polttoaine- ja elintarvikehinnoista. Meidän täytyy puuttua interventiokysymyksiin meidän täytyy myöskin pyrkiä luopumaan jatkuvasta yksityistämisen kierteestä. Kansalaiset haluavat perustavaa laatua olevia muutoksia ja kehityksen mahdollistamista. Me tiedämme, että tämänhetkiset suuntaukset eivät vaikuta tämänhetkiseen tilanteeseen. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Eurooppa on alkanut nyt todella teolla panna tätä elvytyssuunnitelmaa, mutta Eurooppa ei ole eristyksissä. Me odotamme G20 nimenomaan kansainvälistä koordinaatiota on oltava tiukkana. Edellisissä kokouksissa uudistukset on jo pantu alulle. Rahoitusalalla tarvitaan kansainvälistä sääntelyä niin, että ne suosivat kasvua ja investointeja, ja työllisyyttä. Pääperiaatteena pitää olla se, että kriisi ei ole vielä ohitse ei pidä palata entiseen, vaan täytyy välttää se, että, että kriisi uusiutuu vielä tuhoisampana reaalitaloudessa, kasvussa ja työttömyydessä. Vaaditaan säätelyä, valvontaa, se on aivan ilmeisen tärkeää. Valvonnan on myös heijastettava sitä systeemistä riskiä, joka rahoitusalalla vallitsee. Spekulaatio, keinottelutoiminta on suuririskistä ja sitä täytyy ehkäistä. On oltava myös kansainvälisesti säännöt, vaalin säännöt käytössä. Avoimuutta on palkkiojärjestelmissä, bonusjärjestelmissä avoi, lisättävä niin, että ne huomioivat kannattavuus, todellisen kannattavuuden. Niin ikään vaaditaan IMFssä edustuksellisuuden uudistamista. Kansalaiset odottavat tätä tulevalta G20-kokoukselta. Euroopan on puhuttava yhdellä äänellä, joka on vakaa ja vahva ja sitoutunut. Alejandro Serkas, one minute. Kiitoksia seuraavana kollega Serkas, yksi minuutti. Señor komissario Almunia, señora ministra. Hyvä komission Almunia, rouva ministeri, pyydän, että Pittsburghissa ette unohda sitä, mitä me nyt olemme näkemässä. Oliko se pelkästään rahoitus- ja talouskriisistä, joka on pahin muistiin, vaan on kyse myös vakavasta sosiaalisesta kriisistä, kammottavina seurauksineen köyhimmille yhteiskunnissamme. Kaikki, moni on menettänyt työpaikkansa myös pk-yrityksillä ja syrjäseuduilla. Pittsburghissa on tehtävä selväksi, että talous on tärkeää, mutta ihmisyksilöt ovat vielä tärkeämpiä ja talous palvelee yksilöitä. Pittsburghissa ei saa unohtaa, että Eurooppa on olemassa. Ei saa unohtaa näitä tärkeimpiä kysymyksiä. Pääministerit syyskuussa puhuivat tästä, mutta kukaan ei maininnut kuitenkaan Eurooppaa Meillä täytyy olla yhtenäinen visio, säilyttää totta kai sosiaalinen markkinatalous on ratkaisu kriisiin. Next speaker, Mr. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Garcia Margallo, kaksi minuuttia. Con muchas de las cosas que se han dicho y alguna... Arvon jäsenet, olen samaa mieltä paljostakin, jota täällä on sanottu, ja niistä haasteista, joita meillä on Nyt sairaalta mieheltä on uskallettava ottaa kynärkepit pois, mutta kuitenkin julkista talousta, taloutta on vielä tasapainotettava. Meidän täytyy huomioida, että kilpailun säännöt vallitsevat edelleenkin ja on turvauduttava yhteistyöhön silloin, kun emme yksin voi toimia. Aika, aikaisemmat säännöt eivät toimineet. Nyt tarvitaan uutta säätelyjärjestelmää, koska sekään ei toiminut aiemmin bonusjärjestelmiä ja veroparatiiseja on säänneltävää. Ne ovat tarvittavia toimia, mutta eivät riittäviä. Meidän on saatava myös kansainvälisille valuuttalaitoksille eh, nyt uudestaan lihaa luiden päälle uutta pontta. Ja, ja tätä kautta on vakautettava uudelleen järjestelmämme myös valvontajärjestelmät. Hyvät ajat eivät varmaankaan palaa tuosta noin vain, vaan ne tuovat mukanaan myös lieveilmiöt, jos emme varaudu tähän. Me emme voi toimia EU-ssa ilman hyvin tiukkaa koordinointia ja muiden maiden talousalueiden kanssa tehtävää valvontatyön yhteistyötä. On hienoa, että autamme nousevia talouksia, mutta vielä tärkeämpää on se, että poistamme ne esteet, jotka edelleenkin ovat kaupan esteinä kansainvälisesti. Ja kaikista tärkeintä arvoiskomission jäsen on se, että me saamme perustan vakaalle, kestävälle kasvulle, josta myös tulevat sukupolvet voivat nauttia. He tarvitsevat äh, vapaata taloutta, innovoivaa taloutta, äh, avointa taloutta yrittäjille ja sellaisia markkinoita, joita myös säännellään asianmukaisesti herra Almunia, me haluamme muutamat säännöt, joista sitten pidetään kiinni. Paljon kiitoksia seuraavana Peter Skinner, yksi minuutti. Thank you. Thank you very much, Paljon kiitoksia arvoisa komissaari. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy löytää kestävää vakautta mutta en ole samaa mieltä siitä, että meidän tulisi käyttää kaikki pääomaamme juuri tähän bonusjärjestelmän korjaamiseen. Se olisi vääristynyt näkemys tilanteesta, mutta sitä kautta ei myöskään voida ratkaista maailmanlaajuisia ongelmia. Mitä tulee palvelumarkkinoihin, siellä on olemassa suuria ongelmia, niistä pitäisi päästä eroon pysyvästi. Me tarvitsemme siis pysyvän ratkaisumalli, Kyllähän keskeisessä asemassa on G20, mutta me tarvitsemme myöskin pysyviä järjestelmiä, jotka käsittelevät esimerkiksi IFRS-järjestelmiä. Mutta meidän ei tulisi katsoa vain ainoastaan taustapeiliin, vaan katsoa myöskin mitä tulevaisuudessa piilee. Kiitoksia. Thank you, Peter. Paljon kiitoksia, Peter. Seuraavana Kader Arif. Herra puhemies, hyvät kollegat, kriisi on kestävä ja syvä, siksi on ehdottoman välttämätöntä kiireellistä saada aikaan sääntelyä rahoitusmarkkinoilla ja pankkialalla, jotta voidaan välttää, että kriisi ei toistu pahempana. Rahoitusmarkkinan täytyy palvella reaalitaloutta eikä tuhoa sitä. Kun ajatellaan Lontoon G20-kokousta, niin siellä oli vain puolittaisia ratkaisuja. Puheet eivät ole kuitenkaan muuttuneet teoiksi, ja nyt rahoitusmarkkinat ovat jälleen elpymässä. Pittsburghin G20-kokous ei ehkä olekaan hyödyllinen, paitsi jos EU vaatii todellakin vahvaa sääntelyä. Meidän täytyy Kuten kollega mainitsi, voin ottaa esille kysymyksiä, jotka liittyvät myös kehitykseen ja kauppaan. Pittsburghissa puhutaan myös Dohan kierroksen aloittamisesta, kyllä sille, mutta meidän täytyy miettiä, mikä merkitys kehityksellä on, ettei sitä unohdeta. Etelän kumppanit ei sitä hyväksy oikeutetusti, koska kysymykset ovat ilman vastauksia. Kyse on rahoituskriisistä, mutta kyse on myös siitä, että saadaan pohja uudelle elvyttämiselle. Si. Kiitoksia. Seuraavana kollega Aurelio Atondo, yksi minuutti. Señora ministra, señora Almunia, tres ideas. Arvoisa ministeri, herra Almunia, kolme ajatusta minuutissa. Ensinnäkin lisää Eurooppaa, koska tässä maailman tilanteessa meidän on saatava aikaiseksi yhtenäinen vahva Eurooppa. Muuten Euroopalla ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa eikä roolia. Tarvitaan myös sen lisäksi, että meillä on maailman hallintaa, kansainvälistä koordinointia. Kaiken tämän lisäksi meidän on saatava loppu veroparatiiseille. Me haluamme rajat ylittävää verotusta. Tämä on äärimmäisen tärkeää tulevaisuudessa. Markkinoilla on tärkeää, että huomioimme uudenlaiset kaupan eettiset säännöt. Me haluamme uutta äh, yritysvastuuta, sosiaalista vastuusta, vastuuta liike-elämään. Tämä on aivan keskeistä. Äh, yritykset on nähtävä osana yhteiskuntaa ja niiden on oltava vastuullisia toimijoita. Thank you. Kiitos. Nyt seuraavamme seuraavana keskusteluun ilman puheenvuoroluettelo. Kollega Dati saa ensimmäisenä puheenvuoron ja yksi minuutti. Euh, Kiitoksia, herra puhemies. Ja ministeri, herra Alumnia. Yhdysvalla, äh, Yhdysvallan kuningaskunta, Ranska ja Saksa syyskuun alussa sopivat yhteisestä äänestä Euroopan puolesta, kun oli kyse bonuksista. Minä sanoisin, että neuvosto kokoontuu 27 kesken G80 valmistelemiseksi. Minä rohkaisisin teitä olemaan aktiivisia ratkaisun löytämiseksi yhteisen vastauksen löytämiseksi, mutta ennen kaikkea täytyy olla kunnianhimoinen, kun on kyse näiden bonusten järjestämiseksi. Täytyy miettiä, mitä osa tehtiin. Kaikkia ei ole kunnioitettu näitä päätöksiä, koska tässä on oikeastaan treidereitä vielä palkittu enemmänkin jossakin pankkeissa. Täytyy miettiä myös sitä, miten paljon valtiotukia on näille myönnetty. Kansalaiset eivät enää ymmärrä sitä, että ryhdyt, otetaan toimi, tehdään toimenpiteitä huippukokouksen yhdessä, mutta sitten sanktioita ei ole niiden tukena. Valtion tukien osalla tarvitaan näitä sanktioita. Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Pittsburghissa yhteisiä päätöksiä, se on välttämätön. Emme voi olla yksin hyviä bonukset täytyy jotenkin, pitäytykää aikaanne, täytyy kantaa vastuuta ja sanktioita täytyy käyttää myös, jos ei noudateta säämääräyksiä. Dalším řečníkem je Monika Flasíková Beňová. Kiitoksia seurana kollega Van Jotova. Pani Malmström, pan komisár. Myslím... Kiitoksia arvoisa Malmström, hyvä komissaari. Tämä esittämällä kunnianhimoinen suunnitelma. Se pitäisi esitellä myöskin G20-huippukokouksessa. Mutta mitä sitten jatkossa kokouksen jälkeen tulee tapahtumaan? Mitä tuloksia tulemme saamaan aikaiseksi? viesti ei välttämättä ole mennyt vielä läpi. Kollega Malmström viittasi muun muassa avoimuuteen käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että nämä elvytystoimet eivät kuulu juuri lainkaan valvontajärjestelmien piiriin. Me emme ole puuttuneet veroparatiiseihin ja tämä on osoituksena ja tämän seurauksena syntyy myöskin uusia ö, kasvavia työttömyyslukuja ja jatkossa meidän tulisi keskustella niistä tavoitteista, joihin todellakin voimme päästä. Kiitoksia. One minute. Kiitoksia seuraavana kollega. Bonjour. Vous... Hyvää huomenta päivää. Puhuitte IMFn hallinnosta. Aprikoin, haluatteko G20 miettiä myös edollistamista sen rahan osalta, jota tarjotaan IMFn kassoista niin että ehdollisuus on ollut kovin liberaali, se ei ole muuttunut miksikään, varsinkaan luotoissa, joita Euroopan valtioille on myönnetty. Mikä on kantana tähän? Ja toinen kysymys, mikä on komission ja neuvoston kanta Kiinan esitykseen niin, että saataisiin aikaan kansainvälinen valuutta, joka olisi toinen tapa myös rahoitusmarkkinoita hallita dollarin sijaan. Mikä on kantani? Kolmas kysymys. G20 liittyy myös Kööpenhaminan valmisteluihin komissio on esittänyt summaa etelämaiden auttamiseksi ilmastonmuutoksen tottumiseksi 15 miljardia. Mikä on neuvoston kanta? Miten paljon rahaa te tarjoatte ensi viikolla G20-kokouksessa? Thank you. Our next speaker is Madame Ford. Kiitoksia. Seuraavana kollega Ford. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. The G20 came up with many sensible... Kiitoksia. Nyt on hyvinkin järkeviä ehdotuksia kuultu. Vaaditaan koordinointia, valvontaa, on toimittava todellakin koordinoidusti. Kansalliset poliitikot puhuvat yhtä, mutta täällä EU:ssa näyttää siltä, että teemme aivan muuta. Jotkut kollegat ovat jo pohtineet säätelyn roolia aikataulu ja säätelyn yksityiskohdat ovat vielä avoimina ja e-, eroavaisuuksia on esitetty. Rahoituksen saanti on suuri huoli, erityisesti PK-yrityksille. Haluammeko brittiyritykset tai eurooppalaiset yritykset sellaisen jaman, että niillä ei ole kilpailuedellytyksiä silloin, kun ne tarvitsisivat rahoitusta? Jos sitten sanotaan, että no menkää Wall Streetille pyytämään lainaa, ja sitten eurooppalaiset pankit tästä kärsivät. Kansalliset johtavat, johtajat ovat luvanneet koordinoitua toimintaa. Sorry, we have to keep the time. Valitettavasti meidän on pidettävä kiinni puheajoista. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Let me deliver my speech in Hungarian for the use of which... Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää unkarin kieltä. Niin, toivoisin, että voisin ottaa esille vähän toisen tämän tähän aiheeseen. Me olimme aika yllättyneitä siitä, että unkarilaiset pankit ovat saaneet ennen kriisiä huomattavia voittajan vaikka tukiakin maksettiin Euroopan unionin taholta ja tämä järjestelmä on jatkunut ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat joutuneet aika haavoittuvaiseen tilanteeseen. Me emme voi hyväksyä tällaista ilmiötä ja tästäpä syystä meidän on todellakin valvottava pankkeja, niiden toimintaa ja muitakin luottolaitoksia, koska me olemme havainneet, että nämä hyvin haitalliset bonusjärjestelmät tuovat mukanaan epämiellyttäviä tuloksia. Me tarvitsemme tietynlaisia käytännössääntöjä, jotta voidaan välttyä tällaiselta ahneudelta. Me tarvitsemme todellakin vastuullista toimintaa. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja yksi minuutti. Kiitos. Tähän mennessä puhut ovat todenneet, että meidän täytyy uudelleen saada kansalaisten luottamus takaisin torjua taks, veroparatiiseja ja liiallisia bonuksia. Kysymys Almonelle Malmströmille. Unkarin pääministerin esitys eurooppalaisesta valvonnasta Olisiko se syytä toteuttaa? Mielestäni se olisi ehkä tärkeä tehtävä myös parlamentin kannalta suojella eurooppalaisia kuluttajia ja kansalaisten intressejä, jotka ovat pelkästään pankkien armoilla. Pankit eivät tarjoa riittävästi tietoa kansalaisille. Unkarissa meillä on pankkia varten oma eettinen koodisto vireillä. Me ehkä tarvitsemme sellaista myös Euroopassa. Näin voisimme säännellä pankkien käyttäytymistä kansalaisiin kohden. Euroopassa on syntynyt paljon uhreja tästä syystä. Eurooppalaiset kansalaiset eivät ymmärrä riskejä, kun he luotteja ottavat. Kiitoksia. Viimeinen puhuja on kollega Lepage. President, Madame le Ministre. Euh- Puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen teidän esittelemänne hyvin kunnianhimoinen ohjelma on mielenkiintoinen, mutta ettekö ajattele, että pitäisi puuttua myös näihin hyvin lyhytaikaisiin keinottelutoimiin? Yritysten rahoituksen puute Euroopassa johtuu nimenomaan tästä, siitä, että lyhytaikaiset sijoitukset ovat niin kiinnostavia. Ettekö koe, että näihin pitäisi puuttua? Si. I have about eight other people on my list. Kiitoksia. Kahdeksan muutakin puheenvuoropyyntöä on esitetty, mutta valitettavasti meillä oli tähän keskusteluun vain viisi minuuttia aikaa. Seitsemän kollegaa sai puheenvuoron, mutta valitettavasti kaikille puheaika ei riittänyt. Nyt pyytäisinkin ministeri Malmströmiä vastaamaan näihin esitettyihin kommentteihin. Kiitoksia kovasti herra puhemies ja kiitos kaikille edustajille, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Mielestäni meillä on aika laaja yhteinen käsitys siitä, mikä on tärkeää eurooppalaisessa kannanottamisessa ja mitä pitäisi ajaa G20-kokouksessa. Euroopalla on hyvin yhteensovitettu ja selkeä ääni kansainvälisellä näyttämöllä. Haluaisin kovasti kiittää komissiota herra komission jäsen Almunia siitä, mitä hän on tehnyt tämän yksimielisyyden aikaansaamiseksi. Monet edustajat ottavat esille kysymyksiä, joita minä ja komission jäsenkin käsitteli. Kyllä, me tarvitsemme parempaa valvontaa, sääntelyä rahoitusmarkkinoilla. Me toivomme, että saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti valvontajärjestelmä. Se perustuu Rosier kertomukseen, katsotaan miten nopeasti se toteutuu. Me tarvitsemme enemmän yhteensovitettuja globaalia ratkaisuja, jotka ovat tuloksellisia, toimivia, myös kansainvälisiä rajoituksia ajatellen. Me tarvitsemme selkeitä periaatteita bonusjärjestelmiä varten. Minä luotan myös Financial Stability Boardin tuleviin konkreettisiin toteutettaviin esityksiin, joista voimme sitten keskustella. Me haluamme myös lisätä ilmastonmuutosrahoitusta ja kehota kaikkia maita kantamaan vastuunsa. Mutta olen hiukan epävarma, onko tämä ihan realistista, että voimme luvuista jo keskustella Pittsburghin kokouksessa. Mutta sen puolesta totta kai teemme työtä ja se olisi hyvä. Me tarvitsemme myös globaalia, globaalia ratkaisuja. Ei että vain eu on tähän järjestelmään ratkaisukeinoa. Me tarvitsemme mahdollisimman pitkälle globaaleja ratkaisuja. Työttömyys on ehkä se, joka kautta Euroopan ennen kaikkea huolestuttaa kansalaisia tässä rahoitus- ja talouskriisissä. Työttömyys jatkossakin useimmissa maissa on jonkin aikaa korkealla. Se on äärimmäisen vakavaa. Tässä tarvitaan eurooppalaisia ja kansallisia ratkaisukeinoja. Me tarvitsemme vahvaa työmarkkinapolitiikkaa. Meidän täytyy helpottaa yrityksille ja yrittäjille uskaltaa palkata ihmisiä, uskaltaa investoida. Meidän täytyy taata se, että ihmiset ovat työllistettäviä satsaamalla koulutukseen ja tutkimukseen. Erityistä keskustelua käydään työttömyydestä myös ECOFIN kokouksessa lokakuussa. Meidän täytyy myös keskustella exit-strategioista. Muuten vaarana on, että ne toimenpiteet, joita olemme saaneet aikaan, johtavat kielteisiin vaikutuksiin juuri työttömyydessä, kasvussa, syntyy alijäämää ja inflaatiota. Ja edustajat ovat, tietävät, että on väestönosat, jotka kärsineet kaikkein eniten. Kehitysmaiden osaviedet ovat tietoisia siitä, että ne ovat olleet kansainvälisessä kriisissä suurimpia häviäjiä se on iskenyt ankarasti köyhimpiin maailmalla. Me jatkamme keskustelua myös siitä, miten me voisimme helpottaa näiden ihmisten tilannetta. On erittäin tärkeää, että monenkeskiset kehityspankit ja VD esimerkiksi saa riittävästi voimavaroja antaakseen niin kutsuttuja pehmeitä luottoja. On erittäin tärkeää varmistaa, että kansainvälinen kauppajärjestelmä toimii, ettei synny protektionismia. Siksi käymme erinäisiä keskusteluja globaaleista veroista, varianteista, Tobin verosta, mutta, mutta jos se vain onnistuu globaalissa mittakaavassa, nyt ei ole edellytyksiä sille ja saattaa olla, että se käytyy itseä vastaan eikä auttaisikaan talouttamme. Moni edustaja on ottanut esille kysymyksen hedge-rahastoista ja uudesta rahoitussääntelystä. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä meidän puheenjohtajakaudellamme. Me teemme yhdessä päätöstä teidän kanssanne ja teemme läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa niin, että saadaan hedge fund direktiivi ja rahoitussääntely direktiivi aika mahdollisimman nopeasti. Tiedän, että se on mutkikas kysymys. Siellä on monia näkökohtia, jotka on huomioitava, mutta me olemme valmiita tekemään läheistä yhteistyötä sen toteuttamiseksi. Noin yhteenvetona, herra puhemies, G20-kokous ei tietenkään voi ratkaista kaikkia näitä ongelmia, joista olemme keskustelleet. Mutta minulla on kuitenkin sellainen toive, että saadaan jotain aikaa ja päästään eteenpäin näissä kysymyksissä, joista olemme keskustelleet. Painetta on eurooppalaisten kansalaisten taholta, mutta myös ylipäätään maailmalta, että olemme johtavassa asemassa. Ja näin voidaan lisätä vakautta rahoitusjärjestelmissä ja kantaa kertomme kekoon, kortemme kekoon niin, että jatkossakin tämä vahvistuisi. EU on yhtenä rintamana ja vahvana voi taata sen, että puheenjohtajavaltio Ruotsi tekee kaikkensa puolustaakseen ja edistääkseen eurooppalaisia näkemyksiä G20-kokouksessa ensi viikolla. Kiitoksia kovasti tästä kovin kiintoisesta keskustelusta, herra puhemies. Thank you, Madam Malmström. And finally, Almunia, please. Kiitoksia, Rova Malmström. Ja nyt komission jäsen Almunia, olkaa hyvä. Kiitos, presidente. Kiitos, puhemies. Minä uskon, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tässä nykyisessä hyvin vaikeassa tilanteessa, nyt kun meillä on valtavat haasteet edessämme kriisin takia, ja kun olemme nyt nähneet rohkaisevia merkkejä kansainvälisen kaupan elpymisestä, kasvun elpymisestä, kulutten ja sijoittajien käytöksestä, Pittsburghin G20-huippukokouksen onnistuminen ja uskottavuus näiden kokousten taustalla tarkoittaa sitä, että olemme löytämässä tarvitsemamme ratkaisut tähän kriisiin. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Kokouksen esityslista varmasti johtaa siihen, että valtioiden ja hallitusten päämiehet pääsevät sopimuksiin, joita sitten voidaan täytäntöön panna ensi viikon kokouksen jälkeen. Monet käsittelivät äärimmäisen tärkeää kysymystä, nimittäin sitä, että on välitettävä selkeä viesti siitä, miten maailman suurimmat taloudet haluavat panostaa koordinointiin. Ja talouspolitiikassa on määriteltävä jonkinlainen exit-strategia ulos tästä kriisistä ja on myös määriteltävä se, miten ja milloin tämä strategia koordinoidusti otetaan käyttöön. Me olemme oppineet läksymme kriisistä ja meidän on se opittava elvytyspaketteja ei voida poistaa liian pian kriisin jälkeen, mutta tietenkään niitä ei voi pitkittää tarvittavaa pidempään. Muuten vaarana on se, että, että palaamme niihin syihin, jotka aiheuttivat kriisin äh, alun perinkin. Eli tämä tilanne on Pittsburghissa kyllä vielä selkeytettävä. On vältettävä menneisyyden virheitä, ei pelkästään makro ekonomisissa kysymyksissä ja politiikassa, vaan myös valvonnassa. Tämä aivan selvästi on käynyt ilmi kahdesta aiemmista huippukokouksesta. Meidän on pidettävä kiinni tekemistämme lupauksista kansainvälisellä tasolla ja myös Euroopan tasolla. Tästä näkökulmasta olen samaa mieltä siitä, mitä aamukeskustelussa kuulimme. Kaikkea ei voida nähdä vain palkkaan liittyvänä kysymyksenä. Olen samaa mieltä siitä, että, että toki palkkakysymys on äärimmäisen tärkeä. Sosiaalisesti ja taloudellisesti ja poliittisesti asiaa katsottuna ja myös eettisesti asiaa katsottuna Euroopan on nostettava esille myös muita aiheita G20. Näin se voi osoittaa, että sillä on kyky toimia johtoasemassa me voimme myös osoittaa, että toimielimet toimivat yhdessä. Puheenjohtajavaltion ja komission ja parlamentin ei pidä unohtaa, että komissio jo huhtikuussa äänes, äh, lähetti jäsenvaltioille omat ehdotuksensa palkkiokysymyksistä. Ja tämä oikeastaan nyt on samalla linjalla sen suhteen, mitä kaikki muutkin maailman äh, valtiot tällä hetkellä ehdottavat. Me tarvitsemme pääomarakenteen uudelleenjärjestelyjä, pankkien taseita on sekä Euroopan tasolla että kansainvälisesti pyrittävä parantamaan. me emme onnistu omia ongelmiamme ratkaisemaan, jos muut muualla maailmassa eivät ratkaise omiansa. Me uskomme, että me voimme vielä välttää suurimmat ongelmat tästä USAssa, USAssa syntyneestä kriisistä, mutta kuitenkin nyt on aivan päivän selvää se, että, että poliittinen prioriteettimme ei suinkaan ole säilyttää pankkien taseet kauniina, vaan todellinen ongelma syntyy siitä, että miten saamme kestävää kasvua PK-sektorille, julkisiin järjestelmiin, hyvinvointijärjestelmään – jos rahoitusjärjestelmä ei ole hyvässä kunnossa ja ei toimi, niin niin miten sitten kaikkea muuta voitaisiin ylläpitää? Tämä on se suuri haaste, joka Pittsburghissa G20 on edessään. Ja lopuksi vielä kommentti sellaiseen aiheeseen, joka oli oikeastaan pääteemana monissakin puheenvuoroissa. Kyseessä on veroparatiisi kysymys. Lontoon G20 ei löytänyt ratkaisuja kaikkiin niihin ongelmiin, joita, jotka liittyvät veroparatiiseihin. Ratkaisuja ei löydy hetkessä. Nämä ongelmat kuitenkin ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Ja viimeisen puolen vuoden aikana olemme kuitenkin pystyneet parantamaan tiedonvaihtoa niin, että veronkiertoa voitaisiin estää, jotta varoja ei voitaisi piilottaa viranomaisilta. Olemme voineet ratkaista paljon enemmän ongelmia nyt viimeisen puolen vuoden aikana kuin sitä edeltävällä kaudella monien vuosien aikana. Toki emme ole puolessa vuodessa voineet kaikkea vielä ratkaista, mutta olemme kuitenkin ottaneet merkittäviä askeleita tässä tärkeässä kysymyksessä niin, että että voimme välttää sen, että, että varoja piilotetaan valvontaviranomaisilta ja syntyy sitten vääristymiä järjestelmään. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun ajattelemme sitä viestiä, jonka me välitämme kansalaisimme, kansalaisillemme. Me haluamme sitä, että ponnistelut ovat yhteisiä, kaikki niihin osallistuvat, kun selvittelemme tätä kriisiä. Euroopan unionin yhteisen äänen on kuuluttava todellakin yhtenäisenä ja niin, että se kaikuu ylitse kansallisten eh, äänten. Tätä myös Ruotsi puheenjohtajavaltiona korostaa. Te tulette kuulemaan sen, että Euroopalla on yksi yhtenäinen ääni. Euroopan unioni ei ole vain yksi tai kaksi eurooppalaista valtiota, vaan, vaan todellakin Euroopan unioni kokonaisuutena on pystynyt osoittamaan, äh, mitä etuja me saamme tehokkaampien tulosten kautta, sitä kautta, että toimimme koordinoidusti. Kiitos. Muchas gracias. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. Lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa äänestetään tästä aiheesta. Seuraava kohta esityslistalla on neuvoston julkilausuma aiheesta SWIFT. Ja nyt pyytäisinkin